Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. No niin, hyvät kollegat, pyydän teitä istutumaan paikoillenne. En ouvrant cette séance, je voudrais... Avant kokouksen. Haluaisin kiittää teitä teidän eilisestä osallistumisestanne pohdiskeluseminaariimme. Haluaisin kiittää kaikkia osanottajia ja kaikkia niitä, jotka esittivät alustuksen. Ja vetää johtopäätöksen näistä neljästä istunnosta. Näihin vielä voidaan palata. Et euh, convenir ensemble. Ja voimme sitten yhdessä sopia niistä suurista linjoista, joita olisi vielä syvennettävä ja tehostettava entisestään budjettityötämme. Haluaisin kokouksen aluksi, että hyväksyisitte pienen esityslistan muutoksen, niin että aloittaisimme äänestykset kohdasta seitsemän, koska täällä on henkilöt, joiden pitää tuosta asiasta sitten, tuosta asiasta vastaavien henkilöiden pitää lähteä tuohon esiräänestykseen kohta. Sitten muutamia ilmoitusasioita. Ensinnäkin nimityskysymykset, joista koordinaattorit päättivät. Emme anna lausuntoa ITRE-valiokunnan tieteellisen ja tutkimusyhteistyöhön Sveitsin kanssa Horisontti 2020 ohjelman puitteissa – sen sijaan annamme lausunnon seuraavasta valiokunta-aloitteesta mietinnöstä Libelle. Se koskee Välimeren tilannetta ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan tarvetta Euroopan unionille maahanmuutto virtakysymyksessä. Esittelijänä Gérard Depré. Sitten talousarvio 2016 koordinaattorit sopivat aikataulusta, jota ehdotettiin trilogiassa 33. Tätä käsitellään vielä kohdassa 11, kun käsitellään kolmikantaneuvottelujen tuloksia. Sitten valiokuntamme laatii mietinnön kolmikantaneuvottelujen valtuuksia heinäkuun täysistuntoa varten heti sen jälkeen, kun on esitelty komission taholta talousarvion luonnos. Sitten nuorisotyöllisyysaloite, koordinaattorit olivat yhtä mieltä tästä asetuksen muuttamisesta nuorisotyöllisyysasiassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Meillä on nyt nopeutusmenettely, jonka mukaan yhdestä 30 prosenttiin lisätään näitä osuuksia ja mikäli mekanismi on asianmukainen. Tämä saattaisi johtaa siihen, että maksumäärärahoja puuttuu vuoden 2015 lopussa. Koordinaattorit olivat yhtä mieltä siitä, että kerätään kollektiivisia tarkistuksia lainsäädäntömenettelyyn, jotta voitaisiin nopeasti saattaa loppuun tämä tar- uudelleen tarkastelun kysymys. Eli äänestämme ilman tarkistuksia tästä trilogikysymyksestä, ettei aikaa menetetä. Il faudra pas prendre quelques précautions. Tähän liittyy jotakin varotoimia esittelijänä, kun suostuu siis vetämään tarkastukset pois, niin tässä on todella merkittävä työttömyyskysymys, työttömyysongelma. Nuorilla on vähän vai mahdollisuuksia löytää työpaikkoja. Meidän on siis rohkaistava näitä nuoria lähtemään liikkeelle sellaisille alueille, joissa heillä olisi jonkinlaisia mahdollisuuksia löytää työpaikkoja ja päästä ehkä ehkä oppisopimuspaikoille. Sitten meillä on kaksi valtuuskuntaehdotusta Sisilian matka. Ensinnäkin 12 jäsentä on lähdössä sinne. 22. ja 24. heinäkuuta. Tämä tehdään yhteistyössä Libe-valiokunnan kanssa. Tämän matkan valmistelussa on Frontexin johtajaa kutsutaan keskusteluun aikaisemmin. Debreon valmistelija valiokunta tässä mietinnössä. Hän kertoo kaiken, mitä hän tietää siitä, kuinka voitaisiin maahanmuuttovirtoja hallinnoida, millaisia täytäntöpainotoimia tässä on ja, ja kuinka voitaisiin huolehtia siitä, että oikeuksista pidetään kiinni. Ja hän voisi kertoa todella näistä kaikista hänen, hänellä olevistaan tiedosta. Sitten meillä on Viron valtuuskunta. Mukana on 12 jäsentä. Ja Riikaan mennään 18-19 kesäkuuta. Haluaisin kiinnittää huomionne seuraavan budjettivaliokunnan ja CD-valiokunnan yhteiskokouksen 14.4. kello 9 alkaen. Tähän, tähän liittyy muitakin tärkeitä kokouksia. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on, että mahdollisimman paljon jäseniä olisi paikalla, koska tuolloin äänestetään yhteisessä mietinnöstä, joka koskee yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoitusta. SEDE on ulkoasianvaliokunnan alivaliokunta ja yhdessä AFET-valiokunnan kanssa järjestetään tämä loppuäänestys, joten jos haluatte tukea herra Tarantin erittäin hyvää mietintöä, niin pyydän, että tulette monilukuisena paikalle 14.4. kello 9-9.30. Voimme assurer que le compte rendu notre réunion du Pöytäkirja 16. maaliskuuta ei huomioita, se voidaan siis hyväksyä. Sitten aloitamme äänestykset. Aloitamme kohdasta seitsemän. Vihreän kasvuun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille. ensimmäinen kohta, tarkistus kahdeksan, kaksi osaa. Äänet puolesta ensimmäinen osa. contre. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty toinen osa sitten tarkistus 9. Esittelijä tukee. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Sitten tarkistus 10. Äänet puolesta. Vastaan. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta 14 vastaan. Tarkistus 12. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hy- tarkistamme. Sanoin, että hylätty, mutta tarkistetaan nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Le scrutin est clos. Päättyy. Tasan. Hylätty siis. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan nimenhuutoäänestys. Scrutin clos. Äänestys päättyy. Approuvé. Paragraf 4, amendement 16. Tarkistus 16, suullinen tarkistus Torvaltsilta. Reducing excessive administrative burden. Avis favorable du rapport. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten 17 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi puolesta vastaan. Ei tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. No aika ei täällä kovin paljon käsiä noussut kumpaankaan suuntaan. Tarkistus yksi. Nimen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi. Äänestys puolesta siis äänet puolesta vastaan. Taitaa olla hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Esittelijä tukee. Vastaan. Ei ole vastaantia. Ei myöskään tyhjiä Hyväksytty. Kompromissi B. Esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjiä. Ei tyhjiä ääniä. Niin sitten tästä tekstistä kokonaisuudessaan äänestämme nimenhuoltoäänestyksenä puolesta. Tai kun hetkinen, anteeksi vain, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 32 puolesta, yksi vasta ääni. Seuraavana kohta neljä, mietintö, joka niin todella haluaisin Äänestämme tästä mietinnöstä numero neljä. Kuka kannattaa? Kyseessä on MFF. Monivuotinen rahoituskehys. Toman mietintö. Äänestä, äänet puolesta. nimenhuutoäänestys, anteeksi vain, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty yksimielisesti. Sitten äh, globalisaatiosopeutusrahasto, esityslistan kohta viisi. Tämä on ihmeellinen tilanne, koska nythän juuri ilmoitettiin yrityksen konkurssista. Tarkistus yksi puolesta. Äänettä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi. Esittelijä tukee puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjä. Epäselvä nimenhuuto äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Teksti kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 31 puolesta, 3 vastaan. Seuraavana oma lausuntoni nuorisotyöllisyysaloitteesta. Vedän pois siis tarkistukseni. Minulla on kerrottu, että myös Iturgais on vetänyt pois tarkistuksensa näin ollen. Niin on täällä tarkistus neljä Zveriltä. Onko sekin vedetty pois? Sekin on vedetty pois. Donc, euh, dans ces conditions, vous le savez, j'avais déjà pris l'initiative. No niin, kuten tiedätte, niin tein tästä jo kirjeen ja vedin pois tarkastukseni koskien päätöslauselmaa. Mä haluaisin työllisyysvaliokunnan puheenjohtajan tietoon tuoda tämän vaaran, joka liittyy siihen, että tämän vuoden lopussa olisi määrärahoista puutetta, mikäli mekanismi toimii niin kuin voimme toivoa. Olen siis juuri vetänyt tarkistuksen tarkistuksessa pyrin kiinnittämään huomiota siihen, että meidän on vaikea vastata nuorison odotuksiin alueille, jossa on korkea työttömyys ja sehän johtuu siitä, että ei ole työpaikkoja. Jos näin on, niin nuoria ehkä kannattaisi kannustaa lähtemään alueelle, jossa työtä löytyy, josta voisi, voisi sitten saada ensimmäisiä kokemuksia työelämästä ja olisi rohkaistava poliittisia vastuuhenkilöitä ryhtymään riittäviin uudistuksiin tällaisilla alueilla, jotta talous saisi riittävästi virtaa taas ja voitaisiin lisätä kilpailukykyä niin, että tulisi investointeja ja työpaikkoja. Pardon. Alors, la lettre que j'adresse, le projet... Niin, minulla on tällainen kirjeluonnos tässä jonka halusin todella lähettää työllisyysvaliokunnan puheenjohtajalle. Teillä on se tiedossanne. Onko teillä huomioita sen, sen sisältöön vai voinko lähettää sen sellaisenaan valmistelijana ja budjettivaliokunnan puheenjohtajana? Jos siellä on vastalauseita, niin, niin toimitan sen sitten vastaanottajalle teidän suostumuksellanne ja rohkaisemanne, rohkaisemananne. Edustaja Garcia Zaval talousarviosta 2015 on myös äänestys tähän liittyy määräraha-äänestykseen. No, on vote pas le rapport, puisqu'il n'y a pas... Mietinnöstä ei äänestetä. Le rapport a... Euh, il y a la lettre. On tämä kirje tässä. Miten tarkistuksia ei kannata tehdä? Niin tässä kirjassa välitän valiokuntamme viesti. Edustaja Gardia Savalla. Kohta kahdeksan. Es la transferencia relacionada con el... Niin kyseessä on siirtopyyntö, joka liittyy tähän globalisaatiorahastoon, jonka juuri hyväksymme. Eh, nominal. Eli äänestämme menhut äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siirtopyynnöt on hyväksytty. Sitten edustaja Holmeier. Kohta yhdeksän. Muut pääluokat. Herr Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt... Puheenjohtaja, hyvät kollegat, tässä on kaksi pienempää siirtoa. Kummatkin ovat ongelmattomia. Yksi koskee alueiden komiteaa, nimittäin ajatuksena on se, että äh, vahvistetaan äh, ryhmien sihteeristoa kuten sovittiin siirtoneuvotteluissa Euroopan parlamentin kanssa, että tämä vahvistaminen vähitellen päättyy ja sitten me muutamme nämä määrärahat tällaiseksi pysyväksi AST3-viraksi, koska koska kaikki siellä toimii ihan hyvin eikä ole mitään lisäkustannuksia, niin tämä on ihan ongelmatonta. Ja tämä toinen koskee talous- ja sosiaalikomitea. Siinä on kyse määrärahojen siirtäminen huonekalukohdasta siihen, että sitä voidaan käyttää muut hintoihin. Tämä ei ole mikään ongelma. Tässä ei synny mitään lisäkustannuksia, vaan ainoastaan siirretään budjettikohtia. Je mets au voie le premier rapport sur le comité. Äänestämme tästä ensimmäisestä alueiden komitean mietinnöstä lausunnosta. Äänestys alkaa ja päättyy. Määrä rahat on näin hyväksytty. Seuraavana äänestämme ETSK koskevasta asiakirjasta äänestys alkaa, koneellinen äänestys ja päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta kaksi vastaan. Sitten kiinteistöpolitiikka viidennes. Laajentaminen tuo, tuomioistuin Holmeier. In enger Abstimmung auch mit den Schatten. Yhdessä äh, varjoesittelijöiden kanssa kertoisin äh, tuomioistuimen päätöksistä. Siellähän Eli heillä on jo kaksi tornia ja he ajattelevat jo saavansa kolmannen niin, että nämä tavallaan kerättäisiin yhteen yhteiselle alueelle. Tällä hetkellä tämä henkilökunta on tällaisessa vuokratilassa. Ja tarkoitus on, että tässä uudessa rakennuksessa olisi sitten kapasiteetti, joka kattaisi 900 työpaikkaa. Eli tämä vastaa myös henkilöstä tarvetta 2023 asti, niin ettei jälleen tarvitse sitten rakentaa jälleen lisää. Mehän tiedämme, että tuomioistuin tulee saamaan lisää tuomaripaikkoja ja muuta henkilökuntaa. Vaikkakaan se ei tule kasvamaan ehkä niin paljon kuin tuomioistuin alun perin oli halunnut. Eli tämä on koordinoitu ja sovittu myös neuvoston ja komission kanssa. Tämä tulee olemaan tämä pääpaikan kasvu noin 30 000 neliömetriin. Vuodelta 2011 tämä päätös on. Meillä on ollut siitä asti kaikki tämä informaatio jo pöydällämme ja olemme suhtautuneet siihen positiivisesti ja annoimmekin siitä positiivisen lausunnon ja 132 miljoonaa euroa. Ja näistä puitteista on pidetty kiinni. Tämä tulee olemaan 131 835 miljoonaa kaiken kaikkiaan. Ja esimerkiksi äh, korot ovat laskeneet ja sen lisäksi myös Luxemburgin korkeat vuokrat ovat vaikuttaneet tähän vuosittainen kuormitus tulee olemaan 6 miljoonaa euroa. Ja tässä on laskettu myös kymmenelle vuodelle tämä. Ja Luxemburg todellakin pyrkii nyt tarjoamaan edulliset olosuhteet Euroopan unionin toimielimille ja tukee niitä kaikessa mahdollisessa ja tuomioistuin ostaa tämän maan symbolisella yhdellä eurolla, mikä on todella positiivista. Jos tämä tapahtuisi myös Brysselissä, niin sehän olisi todella upea. Mutta Luxemburgin julkinen rakennusvirasto toimii rakennuttajana ja tarkoitus on, että rakennukset luovutetaan 2019. Ja Luxemburg on ollut äh, intensiivisesti mukana koko tässä rakennusprojektissa niin, että voidaan taata äh, myös oikeudelliset puitteet. Ja viimeinen, tai tämä takaraja maksulle on 2036 äh, ja 2016 on tarkoitus antaa rakennuslupa ja sitten aloitetaan rakentamistyöt ja tämä kaikki on toiminut sen mukaisesti, mitä tuomioistuin on meille sanonut. Ja mitään ei ole oikeastaan muuttunut sen jälkeen, kun me nämä luvut alun perin saimme. Kiitos. Debre. Ah, niin, puheenjohtaja. Panen nyt päähäni muiden toimielinten budjetin esittelijän hatuun vuodeksi 2016. Haluaisin yhden täsmennyksen. En, en mitenkään kiistä yhtäkään näistä seikoista, joista Holmer kertoi. Täsmällinen kysymys. Budjetti 2016. Mitä seurasta on budjetin 2016 hyväksynnällä? Lyön täältä kaksi asiaa mietinnöstä, joka meille on välitetty. Tämä on täällä sivulla kahdeksan ja luen täältä Luxemburgin valtiolle maksettavat kustannukset tulevat olemaan noin 20 miljoonaa vuodessa vuodesta 2017 vuoteen 2026, siis 20 miljoonaa vuosittain vuodesta 2017 vuoteen 2026. Seuraava kohta, ottaen huomioon budjettikustannukset, joita tuomioistuimelle tulisi vuodesta 2017 eteenpäin samankaltaisen rakennuksen vuokraamisesta lisään budjettia kustannus rajoittuu vuosittain noin 6 miljoonan euroon. Eli jos tämän tulkitsen oikein, vuodelle 2016 tästä ei tule mitään budjettikustannuksia, tai muussa tapauksessa ymmärrän väärin. Eli budjettirasitus alkaa vasta vuonna 2017, taikka tällainen budjettirasituksen lisäys. Haluaisin täsmällään tietää, miten tämä, tämä rakennus vaikuttaa vuoden 2016 budjettiin täsmällisesti. Madame Olmeyer. Olmeyer. Um, ähm, Minun vaikutelmani mukaan, mutta ehkä tuomioistuin voi itse päättää, vastataan kysymykseen vuoden 2016 verrattuna siihen, mitä ovat ilmoittaneet, ei synny lisää kustannuksia. Ja vuonna 2017 tämä ihan normaalisti ilmoitetaan budjetissa, näin ainakin minulle kerrottiin. Onko näin todellakin, niin ehkä tuomioistuin voi sen itse sitten vahvistaa. Herra Depré. Kyllä minulta hyvää tahtoa riittää ja minulla on taipumusta luottaa Holmajariin, mutta haluaisin olla tästä varmaan. Toivon, että tänään tuomio niin, tällähän tuomioistuimen edustajia. Haluaisin todella kysymyksen tähän täsmälliseen kysymykseen. Onko, haluaisiko tuomioistuimen edustaja vastata? Hänhän voisi sanoa että tämän täällä valiokunnan edessä ja näin kaikki tiedämme, millä tavalla se vaikuttaa ensi vuoden budjettiin. Vuodeksi 2017 22 miljoonaa, se olisi noin prosentti, vähän yli prosentti parlamentin budjettista. No, eihän tämä ole parlamenttia. No, aika monen summa kuitenkin. Oikeudellahan ei ole hintaa, mutta kyllä se silti jotenkin jotakin maksaa. Haluatteko vastata? La... Haluaisin vastata tuomioistuimen puolesta. Herra Schell, olen tuon pääjohtaja tuomioistuimelta, haluaisin kiittää puheenvuorosta. Haluaisin aivan heti rauhoitella herra de Preetä tässä. Nämä 22 miljoonaa, josta puhuitte, vastaavat tuomioistuimen aikaisemmin rakentamien rakennusten poistoja, ja nämähän näkyvät jokaisessa budjetissa. 22 miljoonaa vastaa näiden aikaisempien laajennusten kustannuksia. Eli kysymyksessä on rakennus tällaisenaan kolmannen tornin lisääminen vuonna 2016 budjettiin, ja sen vaikutus on nolla. Kolmannen tornin budjettivaikutukset alkavat vasta sitten, kun se on rakennettu ja se on valmis. Tuossa vaiheessa alkavat takaisinmaksut ja vuosittaiset poistot budjettista aikaisemmilta varainhoitovuosilta. Näkyykin tästä esimerkkiä vuodesta 2018 vuoteen 2020 asti ja niin kauan kun laina on olemassa, niin siellä näkyy nämä rakennuspoistot. Eli mitään nettovaikutusta tällä ei ole vuoden 2016 budjettiin, hyvä esittelijä. Sitten nämä 6 miljoonaa euroa ja sitten siihen liittyvä kysymys. Me aikanaan laskemme tämän vuonna 2010. ja täsmensimme siinä, millä, mikä olisi se ero, kun verrataan tilannetta, mikäli jatkamme vuokraamista, emmekä rakenna, ja sitten toisaalta, kun jos nyt sitten rakennetaan tämä kolmas torni. Jos rakennamme kolmannen tornin, lisävuosikustannus tulee olemaan 6 miljoonaa. 6 miljoonaa enemmän verrattuna siihen, että vuokraisimme Luxemburgista jonkin rakennuksen kymmenessä vuodessa olemme ajatelleet, että tämä poistetaan ja näin ollen 6 miljoonaa häviää, koska sitten ei ole enää vuokrakustannuksia eikä tuossa vaiheessa enää myöskään tätä eroa. Vielä haluaisin lopuksi sanoa jotakin, hyvä esittelijä. Vuonna 2011 tiedot oli laskettu lainakustannuksen, jos ajatellaan, että lainat olisi otettu vuonna 2011. Talouslaskentamme perustuu 5 prosentin korolla tehdä että tuolloin. Hyvä. Luxemburgissa tällaiset hyvät korot olivat rakennusalalla 5 prosentin kieppeillä. Nyt olemme konsolidoimassa näitä kustannuskysymyksiä aikaisempien rakennusten osalta ja voimme nyt lainata alle kahdella prosentilla, puolentoista viiva kahden prosentin korolla. Näin tehdään kolmannen tornin osalla Eli ero ei ole enää 6 miljoonaa, koska vuokrat ovat, ovat samat ja jopa nousseetkin. Rakennuksen poistot ovat pienempiä, koska lainakustannukset ovat pienempiä, joten tämä, tämä ero melkein katoaa. Jos sitten 15 vuodessa poistetaan eikä 10 vuodessa, niin mitään eroa ei ole ollenkaan. Eli ei ole kalliimpaa rakentaa nykypäivän lukujen mukaan kuin eh, jos jatkettaisiin vuokraamista Luxemburissa. Tästä oli kysymys. Kiitoksia. Kuka tässä muuten lainaa? Euroopan unionihan ei voi lainata. Herra Depre. Euh, Anteeksi, vaan en nyt vastaa teidän kysymykseen, niin vaan haluaisin kommentoida tuomioistuimen edustaja tuolla. Taka annan tuomioistuimen mahdollisuuden vastata teidän kysymykseen. Vous avez posé une question. Esititte kysymyksen, hyvä puheenjohtaja. Kuka, kuka lainaa? Odotan siis vastausta ennen kuin käytän itse puheenvuoron. Niin kuka siis lainaa? Euroopan unioniko? Summahan on sama kuin se, jota käytettiin aikaisempien laajennusten osalta. Se hyväksyttiin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa ja sitä pidettiin hyvänä rakennusmallina, jota voidaan Luxemburgissa käyttää. Luxemburgin valtio kiinteistöyhtiön kautta lainaa päämarkkina, pää, pääomamarkkinoilta ja, ja todella Luxemburgin valtio lainaa ja sitten no, tuomioistuimen palauttaa valtiolle. Niin kuin aikaisemminkin on näissä tuomioistuin tapauksissa tapauksessa tehty, mitään marginaalia ei mene menee Luxemburgin valtiolle. Tämä liittyy hyvin suhteisiin meidän Luxemburgin viranomaisten kanssa. Lisäksi saamme me tämän maa-alueen, joka vastaa kymmeniä tuhansia miljoonia. Tämä on todella tuomioistuimen käytössä. À la limite de l'absurde, puisque on est... No tämä on vähän absurdia, siis joudumme käyttämään tällaisia tietenkin laillisia taktiikoita, mutta kuitenkin te saadaan fasadit pysymään pystyssä käytetään tällaisia, tällaisia kiertokeinoja. No, unohtakaa koko kommenttini. Debre. No eihän tätä toki pidä unohtaa, puheenjohtaja. Samantyyppisiä mekanismeja löydetään myös CAD-rakennuksen rahoituksesta, eli Konrad Adenauer-tornin rahoituksesta tästä kohta kuulemme pääsihteeriltä, jos ymmärsin oikein. Tällä ei ole mitään budjettivaikutuksia vuoden 2016 budjettiin budjettivaikutukset alkavat vasta, alkaa, vasta tuona vuonna 2017. Kyseessä on ostovuokraussopimus, ja jos tämän jotenkin lasken ylimalkaisesti, tämähän on hyvä idea, koska tuomioistuimesta tulee omistaja kymmenen vuoden jälkeen, kunhan rakennus on valmis, niin tulee vain 6 miljoonaa vuosittain maksettavana. Keskeyttäkää, jos sanon hölmöksiä. Joten kaikkien, kaikkien tästä 10 kertaa 6 miljoonaa, 60 miljoonaa plus korkokustannukset, jotka las, lainattiin rakennusta varten. Järkeilenkö nyt oikein? Kyllä budjettimielessä, mutta ette kylläkään rakennuksen kustannuksen mielessä. Siihen tulee vain rakennuskustannukset ja korkokustannukset. No niin, minäkin ymmärsin. Hyvä, kiitoksia. En siis vastusta. Autrement dit, la dette publique du... Toisin sanoen, Luxemburgin julkinen velkaa tässä tulee kasvamaan tämän investoinnin kautta, koska tämähän on itse asiassa Luxemburgin valtion investointi. Maastrichtin tilin laskelmissa en tiedä mikä tämä sitten on, onko tämä jul, julkista velkaa, onko tämä neutralisoitu. Kyllähän tämä on vähän monimutkaisempi juttu. Tämähän oli huolemmin silloin, kun tehtiin ensimmäinen la- laajennus. Meillä oli 400 miljoonan euron projekti ja Luxemburg ei halunnut tätä 400 miljoonaa julkista velkaa. Maastrichtin takia heille loivat tuolloin tämän yksityisen kiinteistöyrityksen ja kaikki kiertää sen kautta. Aivan, eli tästä tulee nyt sitten la- lakimiesmaksuja ja täm- Ei, ei ollenkaan. Luxemburgin viran, viranomaiset saavat tästä 0 prosenttia provikkaa. No niin, niin, mutta olihan se nyt, olisihan se nyt kuitenkin yksinkertaisempaa, jos meillä voisi olla sellaiset säännöt, jotka vastaavat todellisuutta pakotamme itsemme käyttämään aika ihmeellisiä vippaskonsteja. Menkääpä kertomaan tästä kansalaisille. Selittäkääpä tämä. Kyllä siihen vähän muskeleita tarvitaan. Tämän tyyppiset toimet juuri herättävät epäilyksiä siellä ja täällä. Tätä nyt tässä vain tarkoitan. No, mutta kun tämä on tuomioistuin, no, eihän sitten, tämähän tietenkin pelkkää hyvyyttä. Denano. Niin, puheenjohtaja. Euroopalla pitäisi kyllä olla lainaottokyky. Kyllä näin olisi pitänyt olla kauan ja olemme tässä nyt aika hassussa tilanteessa. Kyllä tätä kannattaa jatkossa vähän paremmin pohtia. Emprunter avec discernement. Ainakin äh, niin pitäisi investoida järkevästi niin, että investoidaan eikä, eikä rahoiteta toimintakuluja. Olemme aivan yhtä mieltä. Jos tästä on kysymys, niin minä tuen kyllä. No niin, Holmeier, äänestämme. Appel nominal, scrutin est ouvert. Minut äänestys, äänestys alkaa. Scrutin est clos. Ja päättyy. Kaksikymmentäkaksi, äh, kaksikymmentäseitsemän puolesta ja kaksi vastaan luki ruudulla. Kiitoksia. Sitten menemme eteenpäin. Vuoden 2016 talousarvio, jota ollaan valmistelemassa, haluaisin kertoa teille kolmikanta neuvotteluista, johon osallistuin esittelijöiden kanssa Gardia Zaval vuoden 2015 osalta ja Fernandes vuoden 2016 osalta ja Depre sitten muiden, muiden osien osalta 2016. Te olette saaneet yhteisen lausunnon joka koskee näitä maksuja ja sitoumuksia 2014. Ja niistä käy ilmi, että vuonna 2014 lopussa oli noin 24 miljardia maksamattomia laskuja, vaikka, vaikka ne, yli 4 miljardia otettiin tuossa viime vuoden lopussa sovittelun myötä mukaan. Valiokunta tai te sanoimme Georgievalle komissiolle, että odotamme edelleen suunnitelmaa, jolla selvitään näistä maksamattomista laskuista. Tällainen sitoumus äh, viime vuoden lopussa tehtiin neuvoston ja parlamentin välillä. Ja nyt siis odottelemme tätä suunnitelmaa, aikataulutusta, kalenteria, jolla näistä selvitään. Ja meidän pitäisi keskustella siitä, mikä olisi kestävää, siedettävää taso näille maksamattomille laskuille. jotta niin, että tässä eteenpäin päästäisiin, sovimme, että budjettivaliokunnassa esitellään maksuja koskeva taulukko 16. huhtikuuta 9.30-10.30 komission varapuheenjohtaja Georgieva, joka vastaa budjettikysymyksestä, tulee olemaan läsnä. Sovimme myös, että perustetaan toimielintävälinen ryhmä, joka kokoontuu ennen toukokuun loppua, jossa keskusteltaisiin tällaisesta maksamattomien laskujen maksusuunnitelma-aikataulusta ja siihen, sitä ennen pidetään epämuodollisia kokouksia niin, että tulee sellainen kokous, mitä odotamme, eikä pelkkää savuverhaa lisää ja tällaisen korkean ryhmän kokouksen jälkeen mahdollisesti järjestämme trilogin, jossa sitten täsmällisesti sovittaisiin aikataulusta maksamattomia laskuja varten. Keskustelimme myös vuonna 2016 suuntaviivoista. Keskustelu oli rakentavaa ja vaikuttaa siltä, että neuvosto on, neuvostolla on hyviä aikomuksia ja katsotaan sitten, kun se ottaa kantaa komission ehdotuksen kesän alas, alussa, mikä tilanne on. Viittasimme sovitteluaikatauluun. Meillä on kyllä mielessämme viimevuotiset sovittelumenettelyt. Toivomme, että neuvoston edustus olisi korkeatasoisempaa tällä kertaa. Muussa tapauksessa lähetämme paikalle parlamentaariset avustajamme. Neuvosto toivoi, että sovittelu saataisiin valmiiksi 13. marraskuuta perjantai. No perjantai 13. päivä tuo on ehkä huono onnea, niin kuin Fernandes sanoi, mutta periaatteessa 21. päivä olisi keskiviikko 18. marraskuuta logistisista syistä neuvoston rakennus on nimittäin tuohon aikaan täysin varattu, niin to, sanoimme neuvostolle, että jos halutaan sen valmiiksi 13. päivää, niin sehän on aivan yksinkertaisesti sen, kun hyväksyvät parlamentin kannat. Muussa tapauksessa sovittelu on pidennettävä loppuun asti, eli 18. päivään asti. Toivomme, ettei mitään pidennettyjä trilogeja tästä tule, mikäli epäonnistumme. viittasimme lisätalousarvioihin 1 ja 2. Ravan Gardia Saval muistutti, että tämä lisätalousarvio 1 esiristä, se edellyttää, että ensin äänestetään esiristä. Tämä ykkönenhän on vain väline, jolla voidaan täytäntöönpanna se, mistä äänestettiin esirin oikeusperustan osalta. Sitten lisätalousarvio 2, sovimme aikataulusta. Tämä on Olbristin ja Tomaan mietintö. Äänestämme siitä periaatteessa huhtikuun lopussa. Keskustelimme myös siitä, että toimielimien henkilöstöä vähennetään 5 prosentilla. Totesimme, että 5 prosentin vähennys on kyllä hyvä, mutta jos kyseessä on se, että ulkoistetaan tiettyjä toimia, niin ei tässä ole mitään järkeä. Jos palkat muutetaan muiksi palkkioksi, jos nämä palkat, palkossa sään, säästetään, mutta sitten ne joudutaan maksamaan palveluntarjoajille, joilla korvataan nämä työpaikat, niin eihän tässä operaatiossa ole yhtään mitään tokkoa. Vähän niin kuin nämä luksemburilaiset yritykset, jotka toimivat tuolla sijoittajina meidän sijaan ja, ja panevat meidät sitten maksamaan vuokraa sen sijaan, että olisi investointia. Joten varoitimme komissiota ja neuvostoa, ettei lähtetä tällaiseen budjettikosmetiikkaharjoituksiin ollenkaan. Tässäpä 30. maaliskuuta pidetystä kolmikantaneuvotteluista se, mitä siitä oli sanottavaa. Onko huomioita? Je n'en vois pas. Nous allons maintenant faire... Pitää olla, joten menemme sitten seuraavaan kohtaan. Pilottihankkeet ja valmistelutoimet. 2015 ja 2016 Esittelijät Garnier Saval ja Fernandes. Je leur donne la parole. Monsieur Fernandes. Annan teille puheenvuoron, Fernandes. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun portugalia. Projetos eh, piloto são sempre uma oportunidade para niin nämä pilottihankkeet ovat aina mahdollisuus siihen, että Jäsenet voivat osallistua toimiin, tehdä ehdotuksia ja tämä saattaa joskus sitten johtaa ihan tärkeisiin hankkeisiin tämän pilotti hankkeiden seurauksena. Nämä on nähtävä äh, kuitenkin rajoitetuissa puitteissa. Meillä on eräänlainen aloiteoikeus, tämä tällainen piiloitettu aloiteoikeus, ja me voimme hyödyntää tätä mahdollisuutta pilottihankkeiden tai hankkeiden käynnistämiseen, joka äh, vastaavat meidän prioriteettejamme. Yksi meidän prioriteeteistämme on työllisyystilanne. Euroopan unioni täytyy päivittäin täyttää miljoonia työpaikkoja ja siksi liikkuvuus on erittäin tärkeä. Meillä on useita pilottihankkeja, keitä, joista on tullut sitten valmistelevia toimia, jotka koskivat nuorison työllistämistä. Ei ollut pilottihankkeita yli 30-vuotiailla ja tässä meillä olisi mahdollisuus käsitellä tätä kysymystä pilottihankkeissa. Pilottihankkeiden ajanjakso on varsin lyhyt ja niitä voidaan sitten täydentää valmistelutoimilla. Meillä on asiakirja, jonka valmistelimme yhdessä Aiderin kanssa, jossa katsotaan nykyisten pilottihankkeiden tilaa ja tässä on kyse työasiakirjasta ja mielelläni keskustelen siitä, jos teillä on jotain kysymyksiä. Kiitoksia. Merci, Madame Gardia-Zabal. Kiitoksia sitten Rovan Gardia-Zabal. Fernandes siis, sitten Ryvi. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni liittyy pilottiprojekteihin 2016. Meillä on Euroopassa suuri työttömyysongelma ja meidän valiokuntamme ehdotti, että meillä olisi oma ohjelma äh, naispuolisille äh, yritys bisnesenkeleille niin, että me auttaisimme heitä toimimaan itsenäisesti ja perustamaan yrityksiä. Ja tämä konsepti, millä tavalla heidät voidaan tavallaan tehdä itsenäisiksi ja luoda sitä kautta työpaikkaa. Paikkoja. Ja tämä on erittäin tärkeää, varsinkin niissä maissa, joissa työttömyys on kovaa. Nyt olen kuullut komissiolta, että tämä ohjelma, vaikka me päätimme siitä, ja myös neuvostosta tuki, niin olemme kuulleet, että komission jäsen Birkoska äh, haluaa ottaa etäisyyttä tähän ohjelmaan. Haluaisin protestoida ja ilmoittaa, että me olemme täysistunnossa äh, päättäneet tällaisesta aloitteesta ja minusta nyt näinä korkeina työttömyyden aikoina täytyy tukea tällaisia parlamentin yksimielisesti tukemia aloitteita. Ei niitä voi noin vain perua ja edes perustelematta meille mitään. Ei se ole hyväksyttävää. Merci de cette communication et... Kiitoksia tästä ilmoituksesta. Varmastikin saatte tukea Onko muita puheenvuoropyyntöjä pilottihankkeesta? Pelkäänpä, että, että tässä liikakin hyödynnän asemaani puheenjohtajana, mutta täällä on useita kollegoita, jotka halusivat tehdä pilottihankkeita nuorten työllisyyskysymyksistä niin, että ehdotettaisiin tätä liikkuvuutta, mobiliteettia ehdotettaisiin, että nuoret 18-vuotiaat voisivat lähteä ainakin vuoden ajaksi toiseen maahan tällaisella oppisopimus, oppisopimuksella ja että vastaanottajan maassa on koulutuksesta vastaavat voisivat ottaa heidät vastaan ja tarjota heille teknologista teknistä lisäkoulutusta, mitä nuoret tarvitsevat ja voisivat auttaa nuoria myös oppimaan vastaanottomaan kieltä. Kyseessä olisi vähintään yhden vuoden mittaiset sopimukset. Ja toivonahan olisi, että, että jonakin päivänä saisimme tällaiset oppimis, oppisopimus lainsäädännöt harmonisoitua niin, että meillä olisi yksi sopimus, jota voitaisiin soveltaa kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Tästä pilottihankkeesta varmasti voin vielä myöhemminkin puhua, mutta tällaista olemme nyt suunnittelemassa. Meidän on todella vastattava nuorten odot etuuksiin, ei ainoastaan niin, että, että lähetetään jäsenvaltioihin maksurahojen alettuja varten, joiden sisältö ei ole kovin määritelty, jotka ovat enemmän tällaista viestintää kyysy koskevia toimia kuin konkreettisia toimia. Joten tähän vielä tulen kyllä palaamaan. Ja mm, aion tätä puhua kertoa toisensa jälkeen ja pahoittelen jo etukäteen, että tästä tulette vielä kuuntelemaan, kuulemaan. Ja jos, jos ylitän kärsivällisyytenä, niin muistuttakaa minua siitä. No niin, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Hyvä. Siinä tapauksessa mennään pääluokkaan yksi. Budjet, parlamentin budjetti 2016. Gérard Depré esitteli. Uh, merci, monsieur le président. Uh, très brièvement. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin muistuttaa siitä, että aikaisemmassa kokouksessa hyväksyimme työasiakirjan niin suuret linjat. Tässä parlamentin kulu on katon vahvistamisessa ja että erotetaan toisistaan asiat, no, joita kutsun tällaisiksi juokseviksi kuluiksi ja sitten poikkeuksellisiksi investointikuluiksi. Tästä päästiin yleissopimukseen tässä valiokunnassa. Vähän hankalampi juttu oli sitten juoksevien kustannusten kasvuprosentti. Ehdotin, että se olisi enintään 1,9 prosenttia. Yhdessä kokouksesta me halusi, halusimme päästä sopimukseen, mutta se oli vähän epäselvä, koskien tätä lukua, eikä siinä suurta innostusta näkynyt kokoonnuin varjoesittelijöiden kanssa eri poliittisista ryhmistä ja sovimme siitä, että kun sovitellaan puhemiehistön kanssa, aloitamme neuvostelut siitä, että lähdetään jo vuonna 2016 budjettiin juoksevien kustannusten kasvuprosentteissa luvusta 1,3 prosenttia ja sitten investointikustannusten osalta Nämä koskisivat ainoastaan rakennusten turvallisuutta ja verkkoturvallisuutta. Lähdemme siis neuvotteluihin. Te johditte valtuuskuntaa, puheenjohtaja. Ja mitä sitten tuloksena tuli? Tällä hetkellä tilanne se, että laadimme parlamentin budjetin syksyllä. Ja silloin meidän on saatava vahvistettua yleiset puitteet jossa on tunnistettava ne kohdat, ne kohdat, joihin tarvitaan lisäyksiä ja ne kohdat, joihin tarvitaan jonkinlaisia leikkauksia, eli budjettisäästöjä. Yleispuitteista siis ensimmäinen sovittelukokous pidettiin puhemiehistön valtuuskunnan osalta toimintakuluista, siis juoksevista kuluista, vuodeksi 2016 verrattuna 2015 he pyysivät 2,2 prosentin nousuprosenttia. Meidän valtuuskuntamme hän lähti 1,3 prosentista. Ja keskustelujen jälkeen ehdotin, että otettaisiin korkeintaan 1,6 prosenttia. Suostumme siis nostamaan alkuperäistä ehdotusta, joka oli 1,3 prosenttia, ja puhemiehistön laski omaa ehdotustaan 1,6, joten me teimme kolmasosan matkaa ja puhemies kaksi kolmasosaa matkaa, että kompromissiin päästiin. Sitten kuluista, poikkeuksellisista kuluista vuonna 2016 budjetissa koskien rakennusten turvallisuutta ja verkkoturvallisuutta, niin tämä maksimisumma olisi 15 miljoonaa euroa ennen kuin tämä luku lyödään lukko, lukkoon, odotamme pääsihteeristön kertomusta, jossa selitetään, mitä kaikkia investointeja on ohjelmoitu ja miten perustellaan niiden kustannukset. Tässä siis ollaan nyt menossa sovittelun jälkeen. Tämän jälkeen olen saanut mietintööni tarkistuksia, niitä tota 80 tai vähän allekin. tutustun niihin varjoesittelijöiden kanssa tänään kahden ja kolmen välillä kokouksessa ja sitten keskustelen ensimmäistä kertaa varjoesittelijöiden kanssa koskien sitä, minkä tyyppisiä säästöjä aiomme saada aikaan. Pääsihteeri tulee seuraavan sovitteluun ja ehdottaa, että 10 miljoonalla juoksevia kuluja säästettäisiin noin 10 miljoonalla siis ja kohta kollegoiden kanssa tulen käsittelemään, mitkä olisivat meidän prioriteettimme, miten saataisiin budjettisäästöjä. Tavoitteena on käsittääkseni se, että päästäisiin sopimukseen onkohan se 23. vai 24. päivä, kun puheenjohtajamiehistö kokoontuu tästä, tämän ja sitten, sitten minun mietinnöstäni äänestettäisiin huhtikuun lopulla. Monsieur Kiitoksia sitten edustaja Manka. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi za... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvin monimutkaisestakin informaatiosta. Kun muodostetaan budjettia ja näitä summia, niin ei ehkä ole kuitenkaan paras ratkaisu puhua alarajoista ja ylärajoista, vaan kaikkein tärkeintä olisi minusta, että olisi hyvin selkeää informaatiota, minkä pohjalta budjetti tehdään. Indeksointia on käytetty jo vuosien ajan ja tässä budjetissa tämä 1,8 miljoonaa euroa on indeksoitu. Tämä, se, että tätä summaa ei ole käytetty, tehty merkitsee sitä, että meillä on varaus, reservi, ja näitä summia voidaan käyttää. Joten siis meidän pitäisi sopia näistä säännöistä ja ehkäpä vaikkapa kerran viidessä vuodessa meidän ei tulisi vain indeksoida budjettia, vaan todellakin määritellä todelliset tarpeet ja sitten sen jälkeen vasta tehdä tämä indeksointi. Joskus me teemme sen mielestäni väärinpäin. Ja sitten meillä on summia, jotka eivät vastaa todellisuutta. Tämä merkitsee sitä, että meidän budjettimme on, siis meidän budjettimme on, on, on täytynyt indeksoida 1,3 prosenttia Ja sen myötä budjettiin on pitänyt lisätä, kasvattaa 1,1 prosentilla. Minä olen vedonnut 12 miljoonan puolesta kaksi miljoonaa ylimääräistä henkilöstölle, niille sen vuoksi, että henkilökuntaahan on vähennetty Euroopan parlamentissa – Holmeier puhui viidestä miljoonasta eurosta. Vuoteen 2014 asti, kun nyt arvioi, mitä on tehty ja tapahtunut, niin näkee, että 71,5 miljoonaa euroa eh, on varauksissa. Samoin Vuosi sitä ennen meillä oli varauksissa rahaa ja sitä ennen. Eli meillä on ollut aika paljon rahaa varauksissa, noin 4 prosenttia. Minusta meidän ei pitäisi jumittua näihin pieniin summiin, Muita asioita, jotka ovat tärkeitä, ovat kysymykset, sekä kirjalliset että suulliset kysymykset komissiolle. Niitähän on tuhansia, ja jos lasketaan kaikki yhteen, niin sitä <laughs> tulee tuhansia miljoonia. Minä tunnen ihmisiä, jotka jo ovat olleet kymmenen vuotta parlamentissa ja viiden vuoden aikana heillä ei ollut oikeastaan mitään aktiviteettia ja nyt yhtäkkiä heillä on moninkertaisesti eh, toi, aktiviteettia. Ja minun täytyy sanoa ihan avoimesti, että me vahingoitamme tällä itseämme. Meidän täytyy olla järkeviä ja toimia rationaalisesti. Meidän täytyy tehdä sitä, mihinkä meidät on valittu, nimittäin lainsäädäntötyötä. Me voimme tehdä suuria säästöjä, esimerkiksi kysymykset komissiolle. Me voisimme yli puolet, me voisimme laskea tätä yli puolella. On myös muita varauksia, joista voitaisiin puhua kauan ja hartaasti, mutta myöhemmin meillä on siihen enemmän aikaa meidän täytyy tehdä suuria säästöjä ja kaikkein suurimmat säästöt teemme purkamalla byrokratiaa. Meillä on paljon tilaa siihen. 1,3 prosenttia käyttökustannuksista on, niitä voitaisiin lisätä. Sitten herra Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää sydämellisesti kollega Debreta, koska hän käy näitä neuvotteluja hyvin avoimesti. Ja se on meille oikein hyvä pohja sille, että päästään myös oikeisiin tuloksiin. EPP on yksi eh, raja, jota ei saa ylittää, nimittäin tämä 20 prosenttia menoja. Tämä on absoluuttinen maksimi. Me haluamme saada aikaan säästöjä, erityisesti turvallisuuden alalla eh, Mielestäni se, että nämä turvallisuustoimenpiteet, joita muut yhtiöt ovat tähän asti suorittaneet, että se sisäistetään talon sisäiseksi, se voisi tuoda miljoonien säästöt, on erittäin tärkeää, että mm, rakennustoimenpiteet saadaan mahdollisimman pian toteutettua, koska siellä alalla täytyy todellakin aktiivisesti toimia. Meille kaikille on myös erittäin tärkeää se, että keskustelemme tai meidän täytyy keskustella lisää leikkauksista pääsihteerin kanssa ja on kyse siitä, että säästöt rakennuspolitiikassa ovat mahdollisia, jos pystymme alentamaan vuokria ostamalla rakennuksia, niin siitä syntyy lisää säästöpotentiaalia ja siksi tämä 20 prosenttia on meille niin tärkeää, että meillä on tällainen että käytämme maksimisumman rakennusten ostamiseen niin, että sitten vuokrakustannukset katoaisivat seuraavina vuonna, vuosina. On todella paljon säästömahdollisuuksia tällä alalla ja kyllä minunkin tavoitteeni olisi se, että saataisiin maksimisäädöt jotta otettaisiin myös huomioon tällä tavoin jäsenvaltioiden vaikea taloudellinen tilanne. Kiitoksia. Merci, monsieur Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä en näe. Edustaja Geijer. Äh, Oikeastaan kolme kysymystä edustaja Dybreille. Nämä ovat hyvin teknisiä. Kes, ymmärsinkö oikein tämän keskustelun, että viime vuoden budjetissa lopussa oli 71 miljoonaa euroa ylijäämää 71 miljoonaa, jota ei käytetty. Tämähän on selkeä merkki siitä, että budjettiluonnoksessa oli jonkin verran liikkumavaraa tai ilmaa. Siis kuitenkin tämä on tällainen selvennyskysymys. Ja jos oikein ymmärsin, niin Vladimir Mankan argumentti lisää säästöistä on vielä vahvempi sen myötä. Toisekseen tämä 5 prosentin henkilöstökulujen säästö on asia, josta on sovittu toimielinten välisessä sopimuksessa. Ja ryhmät ovat äh, keskenäänsä sopineet siitä, että tämä ei koske ryhmien henkilökuntaa. On kuitenkin välttämätöntä, että me neuvottelemme näistä päätöksistä. Onko pääsihteerin ehdotuksessa henkilöstökustannussäästöt ovatko ne välttämättömiä nimenomaan tämän toimielinten välisen sopimuksen vuoksi. Sitten käyttö kustannuksissa 15 miljoonaa. Voisitteko te hieman kertoa taustoja tälle 15 miljoonalle? Mistä tämä 15 miljoonaa koostuu? Ehkäpä tässä oli väärinkäsitys, ehkäpä nyt selvitätte sen kuitenkin. Merci, monsieur Gaillard. Monsieur Valli. Kiitoksia sitten edustaja Valli. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ihan nopeasti koska meillä on tänään varjoesittelijöiden kokous ja analysoimme kompromisseja ja katsomme, mitä saadaan aikaiseksi. Poliittisesti näkökulmasta on mielestäni tärkeää sanoa, että äh, meille on tärkeää se, että ei nosteta budjettia ja jollain tavalla yritetään saada äh, uudelleen arvioida menoja äh, näiden mekanismien kautta, järkevän budjettihallinnon ja julkisten menohallinnon käyttä, käyttöä. On harmi, että saksalaiset kollegat eivät tätä halua toteuttaa unionin budjetin sisällä, koska olisi oikein, että näin toimittaisiin, koska näin toimitaan myös Etelä-Euroopan maissa, tai täytyy toimia. Eli täytyisi välttää turhia menoja. Varapuhemies Sasoli teki oikein hyviä ehdotuksia mahdollisista leikkauksista. Me voimme, täytyy kuitenkin tehdä vielä paljon enemmän, koska meitä katsotaan, julkisuudessa meitä katsotaan ja jos me nostamme politiikan kustannukseen, tulemme kaikki siitä maksamaan. Mutta meillä siis on tällainen kriittinen kanta. Kiitoksia muita puheenvuoropyyntöjä en näe. Holmer. Mm, auf die letzte Bemerkung hin, Herr Vorsitzender. Tähän viimeisimpään huomioon haluaisin sanoa kollegoille, että jos me puhumme, eh, jos me pääsisimme Euroopan parlamentissa Italian parlamentin maksujen suuruuteen, niin silloin jokaisella voisi olla kymmenen avustajaa. No, olen tässä nyt hieman sarkastinen ja minun pitäisi ehkä olla varovaisempi sanojeni kanssa. Katsotaanpa, mehän kävimme USA-kongressissa ja näimme, mitenkä siellä jäsenet toimivat. Ja täytyy sanoa, että e, me olemme vertailleet, meillä on huomattavasti enemmän työtä, mutta on paljon kollegoita, jotka todellakin tekevät todella paljon e, työtä, ei ainoastaan Vote Watchin perusteella, joka minua raivostuttaa, mutta jos esimerkiksi antaa paljon äänestysselityksiä, niin silloin on todellakin aktiivinen kuulema Watchin mukaan. Eli jos antaa tuhat äänestysselitystä, niin on kaikkein aktiivisin parlamentissa, mutta jos tekee todellakin työtä, niin kuin kuten herra Dubre parlamentin budjetin kanssa tai muut kollegat komission budjetin kanssa, niin silloin se ei näy yhtään missään Watchin kannalta, joten minun mielestäni Watch usein antaa kukkia hattuun laiskoillekin. Minusta olisi järkevää, jos voitaisiin todellakin äh, jollain tavalla tätä hoitaa niin, että minun ei tarvitse antaa äänestysselityksiä mahdollisimman paljon niin, että nousisin korkealle ahkerien listalla. Mutta jos meillä on delegoituja asetuksia, jos meillä on asioita, joita me haluamme valvoa ja niitä on todella paljon, niin silloin jäsenillä, mutta myös sihteeristöllä on tarve saada apua ja myös ryhmät. Enkä, ei minua hävetä sanoa tätä ääneen. Me olemme tehneet paljon säästöjä jo esimerkiksi tulkkauspalveluissa ja muissa vastaavissa. Ja jos minä oikein ymmärsin, niin neuvosto sanoi, että luonnollisesti täytyy huomioida muukin henkilökunta. Ja minä sanoin silloin, että toki, niin me hoidamme. Me olemme säästäneet tulkkauksessa ja käännöksissä todella paljon, ja sitä ei olisi laskettu tähän viiteen prosenttiin. Ja viime vuonnahan sovittiin kollega Gajer, siksi minä pyysinkin puheenvuoroa, että se mitä tulee ryhmiin, niin, äh, niin ne, niitä ei enää oteta tässä huomioon. Koska poliittista jäsenten työtä ei voida pitää yleisenä äh, hallintotyönä. Ja minä tukisin todellakin sitä, että parlamentista käsin. Ne luvut, joita voidaan laskea, ne pitäisi arvioida sillä tavalla, että ryhmät ja ryhmien henkilökunta on poliittista henkilökuntaa eikä parlamentin hallintohenkilökuntaa. Haluaisin vain muistuttaa teitä tästä ja siitä, että komissio ei tätä unohtaisi. J'entends votre, ce, ce débat. Kuulen kyllä tätä keskustelua. Eilen seminaarissa puhuimme siitä, että olisi parannettava tulosten arviointia. Ja komissio voisi tutkimustensa joukossa pyytää muun muassa sellaisen tutkimuksen, jossa katsottaisiin tätä tulosten arviointia jos nyt ymmärrän oikein, niin nämä tulosten arviointikriteerit voivat johtaa tiettyihin ylilyönteihin parlamentin jäsenten keskuudessa. Ja tässä varmastikin on syytä tarkastella uudelleen muutamia kriteerejä, koska niistä saattaa sitten aiheutua käyttäytymiskuvioita, jotka eivät varsinaisesti tuo mitään lisää arvoa tähän parlamentaarisen jäsenen elämään, mutta tämä tästä. Sitten seuraava edustaja. Ihan nopeasti. Minä haluan vain sanoa, että minulla on eri näkemys. Minä en ole sitä mieltä, että Euroopan unionia arvostellaan Euroopan parlamentin budjetin perusteella. Ei, mielestäni sitä arvostellaan sen pohjalta, toimiiko se tehokkaasti. Ja en usko, että ihmiset valvovat öitään sen takia, että he pohtivat, tarviiko Euroopan parlamentti 2 prosenttia lisää hoitaakseen hommansa. Mutta meillä ei pidä olla leikkauksia vain leikkausten tähden. tähden. Leikkaukset eivät saa olla syy sinänsä. Jos Euroopan parlamentti tarvitsee lisäystä budjettiinsa, niin meidän täytyy pohtia, että tarvitsemmeko tätä työtä, tätä rahaa työn tekemiseen. Jos hyväksymme sen, että muut määräävät, kuinka paljon rahaa tarvitsemme työmme tekemiseen, niin silloin siitä ei ole mitään eh, hyötyä. Meidän täytyy katsoa hyvin tarkkaan, mitä eh, meidän pitää tehdä ja kuinka paljon rahaa siihen tarvitaan ja pystymmekö eh, toimimaan tehokkaasti, niin silloin se tulla vastaa kaikkien ulkopuolisten mahdolliseen kritiikkiin. meidän täytyy olla uskottavia ulospäin. Ja parhaiten se arvioidaan sillä, että eh, toimimmeko tehokkaasti, joten tehokkuus on tässä mittatikku, eh, teemmekö työmme parlamenttina hyvin. Eikä meidän pidä ryhtyä minkäänlaisiin lehmänkauppoihin siitä eh, yhdestä prosentista, parista prosentista. Katsotaan asiaa toiselta näkökulmasta ja katsotaan, tekeekö parlamentti työnsä hyvin. Cela est juste certainement, mais comment... Varmaankin, mutta kuinka voidaan tehdä enemmän, kun resursseja on vähemmän? Edustaja Tarant. Thank you, Mr. President. Kiitos, äh, puheenjohtaja. Ihan nopeasti muutama huomio ja yksi esimerkki. Kuten olen toistanut jo moneen kertaan, meidän ryhmämme tukee esittelijän äh, hyvää linjausta vakautta tähän parlamentin hankalaan talousarvioon. Meidän täytyy saada tavallaan priorisoida tiettyjä projekteja ja monivuotista rahoituskehystä. Ja sen lisäksi minun täytyy kertoa valiokunnalle, että vihreä ryhmä vastustaa korottaa tätä lisäystä avustajien määrärahoihin, vaikka henkilökohtaisesti olen eri mieltä. Ryhmä suhtautuu hyvin skeptisesti siihen lisätään myös äh, IT-budjettia. Me haluamme enemmän informaatiota siitä, mitä tällä rahalla on tarkoitus tehdä. Mutta jos saan minuutin aikaa, selitän teille jotain, missä voidaan tehdä pieniä näppäriä leikkauksia. Nollatasolla voi, on, on pieni kauppa, josta voi ostaa lehtiä ja, ja kahvia. Ja olen äh, miettinyt, kun monet ihmiset tulevat sisälle ja keräävät itsellensä valtava määrä lehtiä ja sitten ne kirjoittavat nimensä vihkoa. Ja tänään minä sitten uskasin kysyä, että mitä tämä tällainen on? Ja tämä ystävällinen eh, myyjä tiskin takana kertoi, että eh, ryhmien, nämä ovat ryhmien maksamia. Ikävä kyllä, herra Valli, tämä on teidän ryhmänne. Siinä oli viisi italialaista lehteä ja kaksi henkilö, englanninkielistä lehteä ja veitte ne ryhmään. Ja tarvitsetteko te niitä siellä? Jos meillä on seitsemän ryhmää, niin se on 28 000 euroa vuodessa. Kiitos. Et d'ailleurs, n'avez-vous un droit de réponse naturellement, Monsieur Vallier. Valli saa tietenkin oikeuden vastata. Grazie. Allora... Niin, kiitoksia. Voidaan tehdä paljon pieniä leikkauksia, voimme istua istua saman pöydän ääreen ja katsoa, mitkä, mitä ryhmät käyttävät, sateenvarjoja, EPP-palloja ja frisbeitä. Kyllä näistä voidaan säästää. Jos haluamme tällaista keskustella, niin mielelläni keskustelun kaikesta tällaista rahan hukkaamista ja katsotaan, kuinka suuriin summiin pääsemme varmasti 10 miljoonin euroihin. Kyllä, tämä on tärkeää, että analysoidaan jokaista toista menoerää. Tässä kollega on ihan oikeassa. On pieniä menoeroja, joiden avulla voidaan saada aikaan suuria tuloksia. Ja ehkä joissain tapauksissa on ihan oikein nostaa vaikkapa avustajabudjettia, koska meillä on hyvin vastuullinen työ. Mutta ehkä me voimme löytää nämä määrärahat ei lisäämällä budjettia, vaan säästämällä näin tekevät monet paikalliset hallinnot, pienet kunnat ja suurten hallintojen, kuten Euroopan parlamentin, täytyy olla tässä esimerkkinä. Toivottavasti voisimme istua saman pään, pöydän ääreen tarkastelemaan menoja. On todella häpeällisiä menoeriä, ryhmien menot, maksut säätiöille ja puolueille, jotka ehkä kaksinkertaistavat kansallisia ovat kaksinkertaisia kansallisten maksujen kanssa. Tässä puhutaan miljoonista euroista. Täällä voimme tehdä säästöjä. Keskustellaan tästä ja löydetään näitä säästöjä. Annan puheenvuoron Debrelle vielä lopuksi. Niin varmaan kaikki voimme tunnustaa sen, että eri tasoilla kaikissa 28 EU-maassa on tarvetta suitsia julkisia menoja jotta voidaan vähentää julkista alijäämää ja velkaantumista. Se on erittäin totta. Investointia varten tähän nyt ollaan hakemassa yksityisiä sijoittajia. Esir Junckerin suunnitelma on tässä. Meillä on tässä todellinen julkisten menojen ongelma. Budjettivaliokunnan auktoriteetti pohjautuu jäsenten esimerkkiin. Meidän on oltava tehokkaita ja pystyttävä suitsimaan näitä julkisia menoja. Ei voi olla niin, että parlamentti ei toimisi esimerkkinä rationaalisuudesta ja menojen kurissa pitämisestä. Edustaja Debre. Euh, Hänelle annammekin nyt sovittelutehtävän Belgian viranomaisten kanssa niin, että voitaisiin vahvistaa turvallisuutta Euroopan parlamentin taikka eh, parlamentin, Euroopan parlamentin Brysselin eh, toimipaikan ympäristön turvallisuutta olisi siis parannettu. Dernier point. Niin puheenjohtaja tästä viimeisestä asiasta. Varauma minun tietääkseni puhemiehistö on vastuussa tuosta ja niin kauan kun puhemiehistö ei minua tähän tehtävään valtuuta, niin luulenpa, että puhemiehistö valtuuttaa oman vastuuhenkilönsä eikä minulla ole tästä mitään sanottavaa. Puheenjohtaja, hyvä. Niin puhe, budjetti 2016, edel, sitä on edeltänyt monta muutakin parlamentin budjettia. En siis tee tässä työtä mitenkään neitseellisellä maaperällä. Aikaisemmin on tehty eräitä päätöksiä todella haluaisin kuitenkin kertoa, kuinka tietyt budjettimenoosuudet ovat kehittyneet vuodesta 2009 eteenpäin. Minä en ole muuten vastuussa. Tästä minä en ollut paikalla, mutta jotkut teistä olivat paikalla. Ensimmäinen kohta. Mikä eniten on noussunut poliittisten puolueiden säätiöiden budjettikohti 2009-2005 100 70 prosenttia lisäystä. Kuulitteko? Siis 167 prosenttia lisäystä. Sitten jäsenten kustannukset, eli palkat, eläkkeet, matkakustannukset ynnä muut, plus 31 prosenttia. Parlamentin jäsenten jäsenet 27 prosenttia lisäystä vuodesta 2009 vuoteen 2015 eli siis vähemmän kuin keskimäärin nousu parlamentin kustannuksissa, joka on 26 prosenttia. Tällaisia lukuja. Ja nämä tulokset ovat johtuneet päätöksistä, joita on tehty vuosina 2009-2015. Minä teen työtä tältä pohjalta. Jos minulla olisi vapaat kädet, niin rankemmin leikkaa kaisin tuolta puolueesta ja säätiöistä. Ja nyt haluaisin odottaa, millä tavalla täällä pöydän ympärillä olevat komppanit reagoivat ja myöskin jäsenten kustannuksista leikkaisin. Ne me olevat selkeästi korkeampia kuin parlamentin keskimääräiset kulut. Ei minua ei tämä budjetti ole minäkään minun henkilökohtainen päähän piittymään. Se on meidän poliittinen vastuuta, vastuu. Halutaan tehdä säästöjä viime viikolla. Viime kerralla otettiin kahvit pois. No otetaan sitten vaikka lämmin vesisuihkuista pois. Kuka täällä suihkuja käyttää? Kuinka monta henkilöä täällä käyttää suihkuja? Vähän myydään suihkut. Tuonne vaan jatkoka markkinoille. Sitten papereita vessoissa, mitä niitä tarvitaan? Eihän niitä afrikalaisissa sairaaloissakaan. Kyllähän me voidaan, meidän on tärkeintä tehdä tar- parhaat säästöt, tärkeimmät säästöt. Sitten tällä sanotaan, että mi- 10 miljoonaa säästöä vaan on saatu, taka pyydetty pyhäsihteeristöltä viimeisen kompromissin perusteella. Tämä ei pidä paikkaansa. 10 miljoonaa lisäsäästöjä on tehtävä. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että, että nämä kulut, jotka liittyvät säännönmukaisen henkilökuntaan ja näiden kulut on 2,8 prosenttia nousseet ensi vuonna huomioiden indeksointi ja henkilöstösääntökustannukset indeksoitiin johtuu tästä säännöstä. Ja ensimmäinen oli 1,2 prosenttia ja 1,8 prosenttia ensi vuoden heinäkuusta alkaen, joten vuonna 2005 keskimäärin 1,5 prosenttia plus biennaalit plus mm, muut henkilöstösäännön määrämät korotukset, siis 2,8 prosenttia korotusta noin miljardin euron kustannuksiin sitten kun sanotaan, että tämä on vain 1,6 prosenttia keskimäärin, no yhdestä miljardista 12 miljoonaa pitää löytää tältä 850 miljoonasta, joten eihän tämä ole mikään 10 miljoonaan säästö, vai 22 miljoonan säästö, kun huomioidaan tämä yksinkertainen sääntö. No sitten näitä täsmällisiä kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on Gaijerilta. Haluaisin vastata hänelle muillekin tässä. Niin herra Geijerillä oli muuten tähän lisää huomio. Eikö ollutkaan? Niin, Olihan minulla, mutta mielelläni olisin antanut herra Depreen puhua loppuun ensin. Minun lisäkommenttini liittyy siihen, että tämä 31 prosenttia, jotka laskitte, varmasti osittain johtuu jäsenten ohjesäännöstä, joka astui 2009 voimaan. En halusi vain sanoa tämän vain, että olemme samaa mieltä, muuten nämä luvut ikään kuin itsenäistyvät, jos Euroopan parlamentin esittelijä julkisessa istunnossa, joka netissä välitetään, sanoo, että jäsenille henkilökohtaisesti mahdollisesti annettavat äh, rahat, äh, näin minä sen kuulin, niin ovat nousseet 31 prosentilla, niin kyllä minä sitten tiedän, mitä joissain lehdissä äh, huomenna sanotaan ja mitä jotkut ihmiset huomenna puhuvat, jotka eivät välttämättä ole meidän suhteemme kovin myönteisiä. Tämä siis liittyy vuoden 2009 voimaan astuneeseen jäsenten ohjesääntöön, joka määrittelee mm, tiettyjä tiettyjä rahoitusosia, rahoitu, tiettyä rahoitusta, esimerkiksi jäsenten eläkkeitä ja muita. Niin, kiitoksia vaan, herra Geijer, mutta te vain vahvistatte minun argumentteja tässä. Täällä on siis tiettyjä menoja. Tämä pätee sekä jäsenten sääntöön että myöskin niin, henkilöstön indeksointeihin ja muihin, mitkä on aivan käsittämättömiä tällä hetkellä. Emme me voi näitä vähentää, ja jos ei niitä voi vähentää, sitten on vähennettävä jossain muualla merkittävämmällä tavalla. Mennään näihin kysymyksiin. Nämä 15 miljoonaa. Sanoin, että tämä on pääsihteerin ehdotus. Me kaikki hyväksyimme juoksevien menojen erottamisen investoinnista, turvallisuusinvestoinnista vuonna 2016 ja pääsihteeri ehdotti 15 miljoonaa ja sanoi, että se on enem, enimmäismäärä ja täsmällinen summa määritellään sitten täsmällisten ehdotusten pohjalta kuinka paljon tarvitaan ikkunoiden vahvistamiseen, kuinka paljon turvaportteihin, kuinka paljon turvakulkulupiin tai verkkoturvallisuuteen ja minkä summan edestä. 15 miljoonaa on siis maksimimäärä, jolla voidaan turvallisuustoimia vahvistaa. Sitten nämä 5 prosenttia. Tulevatko nämä globaalisti vai tulee, siis teoriassa, teoriassa prosentti vuodessa pitäisi vähentää pääsihteeristön ehdotuksen mukaan tulee 57 viran vähennys plus 2, siis 59 paikkaa kaikkien kaikkiaan, eli tämä vastaa täsmällisesti tätä yhden prosentin vähennystä. Pääsihteeristö sanoo, että jos halutaan vahvistaa turvallisuutta, laitteiden lisäksi tarvitaan myös henkilökuntaa. Tiettyjä tiimejä on vahvistettava turvallisuuden parantamiseksi, joten tulee lisäsitoumuksia. Ja hän totesi, että tarvitaan 25 henkilöä lisää turvallisuusjoukkoihin sitten. Olen pyytänyt parlamentaaristen valiokuntien sihteeristön vahvistamista erityisesti, jotta voitaisiin vahvistaa tiettyjen delegointisäännösten ja täytäntöpanosäännösten valvontaa ja, ja, ja säännösten tä, valvonta on ehdotettu 20 lisäpaikkaa. tarkistuksen on tullut suuremmalta osalta ryhmistä ja ryhmät ovat sanoneet, että ok, vahvistetaan valiokuntien sihteeristöjä, mutta sisäisten kierron kautta niin on siis nyt tultava ja kerrottava, millä tavalla tämä hoidetaan, ja jos ei se onnistu sisäisesti, niin sitten meidän on tehtävä päätös ja sanottava, hyväksymmekö vai emmekö hyväksy, koska poliitti... Niin. Mutta tässä on suuri ero komission verrattuna, ja sanoin tämän jo aikaisemmassa kokouksessa, se nimittäin liittyy siihen, miten lasketaan henkilökunnan vähentäminen. Silloin kun päätettiin, että että otetaan turvallisuushenkilökuntaa talon sisälle ja, ja high-tech-kysymykset myös otettiin tänne henkilökunnan hoidettavasti eikä ulkoapäin, niin tarvittiin lisähenkilökuntaa. Nyt olemme pitämässä kokousta, jossa analysoidaan sitä, mikä olisi se perusta, mitä voidaan pitää henkilökunnan vähentämisenä ja mikä ei ole todellista henkilökunnan vähentämistä – sitten esititte strategisen tärkeän kysymyksen, joka koskee näitä käyttämättömiä määrärahoja. Minulla ei ihan tarkkaa lukua yli 60 miljoonaa euroa joka tapauksessa. Mitä niillä tehtiin viime vuodelta siis? Jos nyt budjettia kunnolla analysoidaan, niin siellä ei ole mitään menoja CAD-rakennusta varten Luxemburissa. Se niin mehän olemme pyytäneet selityksiä siitä, minkä mekanismien kautta CAD-rakennus rahoitetaan. Se on vielä monimutkaisempi kuin se, mistä tässä äsken kuulimme koskien tuomioistuimen torneen rakentamisen rahoitusta. Mutta mitään määrärahoja ei ole siis varattu CAD-rakennuksen rahastoista varten. Haluaisin täyttää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tähän asiaan. On siis huomioitava CAD-rakennuksen kustannukset e ja rahoitustarpeet vuonna 2016 budjettiin on lisättävä 140 miljoonaa euroa. Jos teille tämä sopii, niin teen näin. Koska muussa tapauksessa nämä rahoitetaan kahdella tavalla. Yhtäältä määrärahojen keräilyllä ja toisaalta lainoilla, joka tulee sitten rasittamaan budjettiamme. Minä haluan tähän avoimuutta. Jos komissio tekee päätöksen, mennään tähän suuntaan. Mutta te otatte siis 142 miljoonaa lisää äh, lainaa ensi vuodeksi. Minä en päättänyt kaddista, minä en päättänyt laina-aikataulusta. Se on, se on nyt vain jo putkessa ja sille, ei sille enää mitään mahda. No niin, sitten muuta, muita kysymyksiä. Paljon säästöjä voidaan kyllä tehdä ja on tehtävä. Tämä on kuitenkin arkaluutainen juttu, kun mennään tiettyihin leikkauksiin, koska puhemiehistö on tässä toimivaltainen. Me emme voi yksin monista asioista päättää. Esimerkiksi paikallisten avustajien sääntely. Puhemiehistön on saatava aikaan tällaista sääntelyä, jos sitä halutaan. Me voimme kyllä tästä sopia. Olen puolustanut sellaista ajatusta, että otettaisiin joitakin toimia, joita ei täytäntöön panna, ellei muuteta paikallisia avustajia koskevaa sääntöä, mutta tämä on puhemiehisten tehtävä. Sitten kirjalliset kysymykset. Tämähän on aivan skandaali. Olen tehnyt tutkimuksen näiden määrästä. Kymmenen parlamentin jäsentä, siis kymmenen meppiä, ovat tehneet yli puolet kirjallisista kysymyksistä, joita vaalikauden alusta asti tämä parlamentti on esittänyt. En edes halua heitä nimetä. Vai olisittekohan sitä yllättyneitä. Mutta mitä hyötyä tästä on? ainoastaan se hyöty, että sillä päästään näissä ranking-järjestelmissä yle, ylemmäs. Se on ihan, sinne pannaan samalle viivalle henkilö, joka käyttää vuosia mietintöjen laatimisessa ja sitten sellainen, joka laittaa avustajansa tekemään näitä kirjallisia kysymyksiä. Tässä on tulosindikaattorit kyseessä. Niin, niin, mutta myös puhemiehistä, jonka pitäisi päättää, mitä näillä tehdään. Te, mietinnössäni on ehdotus, mutta, mutta sitten sanotaan, että ei pidä mennä näin pitkälle tämä puheenmiehistön toimivaltuuksissa. Niin sitten nämä voitaisiin tehdä paljon säästöjä näiden äänestysselitysten kanssa. Voitaisiin vaikka sanoa, että äänestysselitykset, jotka on istunut jälkeen, keskustelu olisi päättynyt, äänestys on, äänestys on pidetty. Se, joka tekee äänestysselityksen, tekee sen omille valitsijoilleen eikä kenellekään muulle saleessa. Jos sanotaan, että tulkkaus loppuu siinä vaiheessa, niin sillä siisti hän puhuu omaa kieltään ja se menee sellaisena eteenpäin ja näin säästetään kaksi tuntua tulkkausaikaa ja, ja asiakirjojen käännöstä. Mutta puhemiehistön on tehtävä tästä päätös. Kyllä minä voisin tehdä ison listan näistä säästöistä, mutta minä sanotaan, että älkää ehdottakoon niitä nyt, koska menette tässä puhemiehistön kentälle. Ryhmät minua muistuttavat jatkuvasti tästä asiasta. Ei ne ole aina samat ryhmät, riippuu aiheesta. Mutta sanoin koko ajan tuon, että en minä voi nyt lähteä tönimään puhemiehistä ja puhemiehistöllä on tässä vastuu. No niin. Sitten täällä on näitä ehdotuksia, josta neuvotellaan ja sanotaan, että nämä eivät ole tärkeitä. Siis minähän olen täällä budjettivaliokunnan palveluksessa, jos minulla sanotaan, että että, että alennetaan rimaa, niin tehdään sitten niin. Mutta minä en ymmärrä, kuinka voisin pyytää puhemiehistöä hyväksymään yli 22 miljoonan säästöjä. En, en tiedä miten. Siis pääsihteeristä ehdottaa 10 miljoonaa, sitten tulee 12 miljoonaa siitä, että henkilöstöbudjetti tulee nousemaan 2,8 prosentilla ja juoksevien kulujen budjetti 1,6 prosentilla. Kiitoksia mietin. Kiitoksia esittelijälle. Olette oikein tarkka näköinen tässä. Hatunnosto siitä. Kiinteistöistä. On aivan selvää, että tänään on kahteen kertaankin otettu esille Euroopan unionin käytännöt, jotka eivät ole mitenkään esimerkillisiä. Meidän on pyrittävä avoimuuteen näissä asiassa. Tarvitaan budjettikuria pidä sotkea toisiinsa investointikuluja ja juoksevia kuluja. Niin kuin usein sanotte, herra Debre, yritetäänpä toimia nyt fiksusti. Niin, että meitä ymmärrettäisiin. Eiköhän tämä ala riittää tästä vai herra Tarant? Just for 30 seconds. Ihan puoli minuuttia. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, mitä hän sanoi äänestysselityksistä mutta kuitenkin oikeudenmukaisuutta myös. Minä olin kerran paikalla. Kysymys oli lihan alkuperämerkintä lihatuotteissa. Ja siellä oli äh, skotti äh, meppi, joka siterasi äh, Pönssiä Haggiksen teosta. <laughs> Très bien. Non mais Moi, je vous avoue que j'étais étonné en arrivant ici. Onpa myönnettävä, kun tulin tänne, niin olin aika ihmeissäni siitä, että äänestysselitykset tulee äänestyksen jälkeen. Äänestyksessä parlamentissa yritetään ennen päätöstä koittaa vakuuttaa kollegoita, mutta jos päätöksen jälkeen yritetään selittelemään, niin no, varmastikin tässä on säästövaraa. Monsieur Depré. Et le bureau doit pouvoir comprendre. Juuri siihen suuntaan, kun Debre ehdottaa. Kyllä puhemiehistön on tämä ymmärrettävä. Puhemiehistöhän on oikein poliittisten ryhmien ydin. Et les shadow rapporteurs se réunissent autour de monsieur. Varjoesittelijät tapaavat Debreen kohta iltapäivällä tuossa kahdesta kolmeen. Onko muita asioita? No, siinä tapauksessa toivotan teille oikein mukavaa pääsiäistä. Ja mukavaa turkoosiviikkoa.